Wir kommen zur Abstimmung. Ich darf Sie bitten, Platz. Me aloitamme äänestykset ja pyydän teitä nyt asettautumaan paikoillenne kollegat. Wir beginnen mit der Entschließung. Ensimmäiseksi Krimin ja erityisesti Krimin tatarien ihmisoikeustilanne. Kappale seitsemän, tähän on suullinen tarkistus edustaja Plinkovicilta. Kollega Plenković. Kollega Thank you very much, Mr. Chairman. Regarding the... puhemies. Mitä tulee suulliseen tarkistukseen ja kohtaan seitsemän? Tämä on pelkä tekninen korvaus osalausetta, josta sovittiin neuvotteluissa. Ja